Hyvää iltapäivää, tervetuloa kaikille. Toivottavasti kaikki ovat valmiita virkistyneinä nyt käymään käsiksi yli 8000 tarkistukseen, joita meidän on syytä käsitellä. Joten pidemmittä puheitta aloitamme kokouksen. Hyväksymme ensin esityslistaluonnoksen, jolle mitään kommentteja siihen liittyen ole. Hyväksymme sen. Tulkkaus on tänään järjestetty kaikilla kielillä. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 18. ja 19. kesäkuuta, 25. kesäkuuta ja 9. ja 10. heinäkuuta kuluvana vuonna. Jos mitään kommentteja ei ennen kokouksen loppua esitetä, pöytäkirjat hyväksytään. Tämän päivän kokous televisioidaan. Ja lisäksi ilmoitan, että kansainvälisen kaupan valiokunta on ilmoittanut, että he valmistelevat homaloiden mietintöä, jossa käsitellään kaupallisia suhteita Yhdysvaltain kanssa. Ja 10. lokakuuta järjestetään tästä äänestys. Koska tämä liittyy meidän valiokuntamme työhön ja mietimme nyt lausunnon valmistamista. Ehdotankin aikapulan vuoksi, että tarkistukset esitettäisiin ennen 19. päivä syyskuuta suoraan kansainvälisen kaupan valiokunnan sihteeristölle. Sitten olette saaneet valtavan määrän tarkistuksia niitä ei sitten enää uudempaa kertaa kopioida, joten pyydän, että kaikki säilyttävät asiakirjat ja tarkistukset. Muita tiedotusluontoisia asioita ei ole, joten voimme mennä eteenpäin kohtaan neljä. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainto vuodeksi 2013. Kaikki pääluokat. Neuvosto on jo hyväksynyt vuoden 2013 pääkohdat budjetista 24. kesäkuuta juuri ennen kesälomaa. Siinä yhteydessä neuvosto vahvisti pyytävänsä tiettyjä leikkauksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Esimerkiksi erilaiset maatalouskehitysohjelmat ja valistuskampanjat joutuisivat leikkauksen kouriin. Meillä on 35 tarkistusta koskien vuoden 2013 talousarviota. Seuraavassa kokouksessa 18. päivä syyskuuta me tulemme äänestämään lausunnosta, jossa tarkistuksia esitellään. Tarkistusten jättöpäivä on 4. syyskuuta eli huomenna kello 12. Ja sitten vielä tervehdys myöskin komissioedustajalle. edustajalle nyt, jollei muuta kommentoitavaa ole, Ester, niin voimme nähtävästi edetä suoraan äänestykseen. Jotta pääsisimme nopeasti eteenpäin, voimme äänestää käsiä nostamalla. Hyvä. Äänestys alkaa ja lähdemme liikkeelle tarkistuksesta 5200 puolesta vastaan. Direi respinto. Eh? Näyttäisi hylätyltä. Vielä tyhjät äänet. Selvä. Hylätty. 5219 seuraavana. Äänestys alkaa. Puolesta. Vastaan. Kuka äänestää vastaan? Ja vielä tyhjä. Hylätty. 5229 puoltoäänet vastaan. Vastaäänet tyhjää. Hyväksytty. 5218 puolesta puoltoäänet, sitten vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatte tarkistaa äh, vielä tuloksen 5218. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä, hylätty. Vi... Ça n'a fait aucune différence. Si, ne, eh, ne, eh, ci, sono, sì. ci sono parecchi voti di scarto. No niin, 5223 ja äänestys alkaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5201 ja 5217 puoltoaine tästä näistä kahdesta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5202 ja 5216 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5203 5203 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5226 puolesta puoltoainet vastaan tyhjää hyväksytty. 5219 puolesta 5219 siis sitten vastaan. Tarkistammeko tämä? Täältä ei nimittäin näe. 5219 tarkistetaan nopeasti. Okei, okay, scusate. Okei, okay, tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Hylätty. 5228 ja siitä puoltoäänet vastaan. tyhjä Hyväksytty. 5227 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5225 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ei, vaan 5219 kohta Refunds for poultryment. Chi a favore? Puoltoäänet siitä. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Questo. Yeah, it has been... Okei. Okay. 5224.

5220 puoltoaineet vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hylätyltä. Tarkistamme tämän. 5220. Nyt äänestämme siis tästä. 5220, ovatko kaikki äänestäneet? Sitten äänestys päättyy. Hylätty. Viisitoista vasta ja 11 puolesta hylätty siis. 5204. 5204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5221 puolesta tyhjä, vastaan tyhjää hyväksytty. 5213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5207 puolesta. Aha. Ei, vaan 5209 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt 5207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5211 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä 5212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä lopuksi 5222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, kiitos. Eteenpäin voimme mennä eteenpäin. Luonnollisesti kiitämme Esterilangia ja, ja sitten menemme eteenpäin tarkistusta neljäs 4.9. kello 12, siis lausuntoa silmällä pitäen. Nyt sitten kohta viisi ja hieman tarkkaavaisuutta. Kyse on ensimmäisestä matalousaran äh, delegoidusta säädöksestä ja maitokysymyksistä. Se on hyväksytty hiljattain. Euroopan komissio on esittänyt ensimmäisen delegoidun säädöksen, jotta rajat ylittävät tuottavat ja yhdistykset ja järjestöt voisivat toimia entistä paremmin. Tarkoituksena on luoda tukiverkosto, tukijärjestelmä erityisesti raakamaidon tuottajille ja yrit- niitä hallinnoiville yrityksille. Arvoisat kollegat, 290 artiklan nojalla Lissabonin sopimuksesta tällaiset delegoidut säädökset voivat astua voimaan ainoastaan, jolle Euroopan parlamentti ottaa niihin kantaa tietyissä aikarajoissa. Euroopan komissio on nyt pyytänyt kiireellisyysmenettelyn puitteissa parlamentin kantaa asiaan, jotta 3.10.2012 säädös voisi astua voimaan. Me olemme saaneet kirjeen komissaari Sorokselta, kaikki ovat sen saaneet. Ja olemme myöskin asettaneet määräajan 29.8. kello 12 oli määräaika, johon mennessä piti esittää kielteinen kanta. Mitään kielteisiä kannanottoja ei saatu, joten ehdottaisinkin, että me ilmoitamme, että me vastusta säädöstä 87 A-artiklan nojalla ja voisimme tällä tavoin ottaa asian käsittelyn jo syyskuun täysistunnossa. Tämä on minun kantani asiaan ja pyytäisinkin tässä vaiheessa nyt teidän tukeanne asiaan. Tuetteko ehdotustani? Haluaako joku vastustaa sitä? Ei? Hyvä. Tällä tavoin delegoitu delegoitussäädös hyväksyttiin ja se otetaan käsittelyn syyskuun täysistunnossa. Kiitos. Sitten muutaman sanakohdasta kuusi, jossa on kyse väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehitystä koskevassa hyväksyntämenettelystä. Niin kuin tiedätte, monivuotiset rahoituskehykset ovat äärimmäisen tärkeitä eritoten maataloussaralla ja jos ajattelemme uusia ehdotuksia, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olen ensimmäisessä luonnosversiossani ottanut huomioon ne kannat, joita 8. kesäkuuta valiokunnan kokouksessa eh, esitettiin, ja samoin myöskin Dessin mietintöön liittyvät kommentit 23.6. järjestetystä kokouksesta ovat tässä mukana. Euroopan parlamentti on perään kuuluttanut sitä, että maatalousrahoitus pidetään vähintäänkin samalla tasolla kuin mitä se tähän mennessä on ollut, aivan realistisesti asiaa tarkastellen. Niin kuin olette voineet huomata lausunnossa, joka esitettiin jo ennen kesätaukoa, siitä käy ilmi, että Euroopan komission ehdotukset edustaisivat merkittävää leikkausta tämänhetkisen rahoitustason. Kuitenkin otsakkeen kaksi rahoitusta pitäisi päinvastoin kasvattaa, jos haluamme ylipäätään pysyä samalla tasolla kuin missä nyt olemme. Näin ollen voisimme puhua pikemminkin budjetin jäädyttämisestä eikä enää leikkauksista, niin kuin aikaisemmin ehdotettiin. Toisaalta neuvosto on ilmoittanut, että nettomaksajamaat haluavat vähentää Euroopan unionin talousarviota. Jotkut taas peräävät kohdennettuja varoja. Kuten tiedätte, Euroopan unionin budjetilla on valtavat vaikutukset myöskin maataloussektoriin ja maanviljelijöiden ja tuottajien työhön. Me olemme esittäneet ehdotuksia, jotka perustuvat siihen, että standardeja nostetaan ja, ja ylikansalliset yritykset voisivat toimia entistä paremmin. No, äh, tämä oli alustukseksi. Nyt odottelen teidän kommenttejanne asiaan. Muistuttaisin vielä teitä siitä, että tähänkin liittyvät äh, tarkistukset pitää esittää huomiseen 4.9. Äh, keskipäivän mennessä. Täällä ainakin on pyytänyt puheenvuoroa Esteri Lange, Herra Laine ja, ja muutkin tietysti saavat puheenvuoron. Ensin Jos vain. Uh, <clears throat> thank you, uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä lausuntoluonnoksesta, joka on valiokuntaan jaettu. Minun on sanottava, että olen hyvin pitkälti kanssanne samaa mieltä. Vaikka en ole sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että aikaisemmissa mietinnöissä Desissä esimerkiksi on puhuttu reaaliluvuista, kun verrataan tuohon edelliseen budjettiin tai monivuotisiin rahoituskehyksiin. Eli tässä pitää olla nyt todella tarkkana, mitä valiokuntamme sanoo monivuotisista rahoitusnäkymistä. Komission ehdotukset on tehty. Ja kuten aivan oikein sanoitte, reaalisina lukuina 10 prosentin leikkaus maatalouden osalta. Mitään muuta alaa ei ole leikattu tällä reaalisin luvuin tai siellä on joko korotuksia tai jäädytetty. Komission ehdotuksiin on suhtauduttava vakavasti lähtökohtana neuvotteluille myös ja komission puolella, joten meidän pitää nyt olla hyvin varovaisia siinä, mitä me sanomme. Siksi haluaisin ehdottaa seuraavaa puheenjohtaja. Sen sijaan, että pyydetään, että palautetaan budjetti siihen reaaliarvoon, kun se oli edellisellä kaudella. 38 miljardia itse asiassa korotusta, niin järkevämpi lähestymistapa poliittisesti ja vähän varovaisempi olisi se, että nyt kiinnitetään parlamentin huomio siihen, että – maatalousala on nyt ainoa ala, joka komission nykyehdotuksissa kärsii leikkauksista. Ja jos lisäleikkauksia EUn budjettiin tulee, ja tämä on selkeä mahdollisuus, kun ajatellaan maksajien asemaa siellä neuvostossa, niin maatalousalan ei pitäisi olla ensimmäinen, jolta leikataan, vaan leikkauksia, säästöjä pitäisi tehdä toisaalta, jos, nii, toisaalta, jos niitä edelleen tarvitaan. Tämä voisi olla viesti laajemmin parlamentille, että ymmärretään, että maatalouspolitiikkaa on jo leikattu komission ehdotuksessa. Tämä on merkittävä leikkaus. Tämä voidaan ehkä jotenkin ymmärtää, mutta jos muita leikkauksia vielä tehdään, niin niitä on kyllä otettava muilta aloilta kuin maataloudesta. Siksi minä toivoisin, että voisin tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia ja saada niille kollegalta tukea. Poliittisesti tämä on varovainen kanta valiokunnan puolelta. Minusta tuntuu, että teidän ehdottamanne lähestymistapa vähän jättää meidät tilanteeseen, jossa meitä ei ehkä niin yhtä hyvin kuunnella. Ne ehdotukset eivät tunnu yhtä realistiselta. Kiitos. Bene, grazie George. Kiitokset George. Olen samaa mieltä kanssasi joten pyrimme ottamaan nämä huomiot myöskin lukuun. Joskin totta on, että ei leikkauksia tehdä, tehdä pelkästään maataloussektorilla. Ja sitten Estelle Lange. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to congratulate you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä teidän mietinnöstänne ja se osoittaa hyvin selkeästi, millä tavalla komissio on tässä käyttänyt näitä numeroita tavalla, joka antaisi meidän uskoa, että maatalousbudjetti olisi jäädytetty, vaikkakin se on selkeästi menossa alaspäin, samoin kuin että käytetään välineitä maatalousbudjetin ulkopuolelta kuulostaa ihan hienolta ja toivon mukaan nämä välineet sitten ainakin luodaan, mutta nähtävästi niissä ei kuitenkaan ole rahaa, joten ihan tällaisia virtuaalilahjoja nämä vaikuttavat olevan. Joten meidän täytyy nyt olla varovaisia tässä, että emme joudu avaamaan tyhjää laatikkoa. Olen samaa mieltä Georgin kanssa. Minä luin teidän lausuntonne ennen kesää, taukoa. Kesän aikana on tapahtunut kaikenlaista, joten me voisimme eh, tehdä tämän vielä selkeämmäksi, kuinka suuri tämä leikkaus maataloudessa on ollut verrattuna muille eh, aloille tehtyihin leikkauksiin. Ja tämän haluaisin selkeämmin mukaan. Ja sitten se, että tämä asia, että vaatisimme budjettia palautettavaksi. Meidän täytyisi olla tässä hieman diplomaattisempia sinne, miten me tämän muotoilemme ilman, että kuitenkaan menetämme tätä terää. Joten ehkä tätä täytyisi nyt hieman miettiä, millä tavalla me tätä muotoilemme niin, että me voisimme sitten sille rivien välissä sanoa, että haluamme pitää kiinni budjetista, mutta meidän täytyy varoa, että emme jätä itseämme keskustelun ulkopuolelle. Ja asia, josta me minun ryhmässäni tänään puhuimme, oli tämä kohta seitsemän, jossa vaaditaan joustoa niin, että voidaan äh, siirrellä varoja YMPn kahden pilarin välillä. En nyt haluaisi tätä kokonaan poistaa, mutta haluaisin äh, linkittää tämän koko puitteistoon kun me teemme eh, lopullisen päätöksen YMPn uudistuksesta. Ei ole järkeä vaatia jotain, joka ehkäpä kuitenkin sitten lopuksi onkin hieman erilainen, kun teemme lopullisen päätöksen YMPstä. Eli nämä ihan pieninä asioina ryhmäni puolesta. Kiitos tästä mietinnöstä ja olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tästä. Grazie Kiitos Ester. Sitten varapuheenjohtaja Sikerevski.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 Koko ajan, kun olemme työstäneet monivuotisia rahoituskehyksiä, olemme tehneet hyvin tasapainossa olevia vaatimuksia. Me ymmärrämme toki jäsenvaltioiden aseman, ymmärrämme sen, että elämme kriisin aikoja, ymmärrämme, että valtiot ovat velkaantuneet. Ja uskoakseni Olemme nyt antaneet vähän liian helposti tilaa ikään kuin niille, jotka ovat aikaisemmin jo suunnitelleet budjetileikkauksia. Kuten sanoin, tällä hetkellä tilanne on melko monimutkainen. No nyt voidaankin kysellä sitä, miten maanviljelijät mahtavat reagoida. Tiedämme, minkälainen heidän tulotasonsa on. Muutenhan on sanottava, että EUn budjetti on kehittyvä budjetti, joka myös tukee kehitystä, haluaa vaikuttaa kriisin vastaisesti. Siksi meidänkin pitäisi katsoa EUn budjettia toisella tapaa. Uudistuksen pitäisi tuoda etuja kaikille, sekä nettomaksajille että – vastaan, tuen vastaanottajille. Tämä nähdään myös tieteellisistä tutkimuksista. Ja yksi asia vielä. Olettaisin, että kun lähdetään leikkaamaan, ei niinkään ensimmäisestä pilarista, koska ensimmäinen pilari takaa määrärahojen virtaamisen jäsenvaltioihin, joten olettaisin, että leikkauksia lähdetään ennemminkin tekemään toisesta pilarista. Toisen pilarin kauttahan on tarkoitus puuttua ympäristöongelmiin, ekologisiin kysymyksiin. Ja tämän pilarin kautta pitäisi saada tukea uusille jäsenvaltioille. Ja tässä nyt muutetaan kokonaan näitä suhteita. Meidän pitäisi totta kai ottaa kantaa hyvin rauhallisesti ottaen huomioon kaikkien odotukset, maanviljelijöiden odotukset ja nykyolot, joissa elämme. Uskon, että meidän pitäisi saada tällainen lausunto aikaiseksi. Olen tässä aikaisempien puhujien kanssa samaa mieltä, mutta mutta esittäisin tämän kannan ehkä vielä hiukan tiukemmin, koska tämähän on meidän roolimme. Myöhemminhän meiltä kysytään, mikä oli teidän kantanne, mitä te teitte, kun näitä päätöksiä tehtiin. Kiitos. Kiitokset varapuheenjohtaja. Ja sitten Jan. Haluaisin äh, kiittää esittelijä ja puheenjohtajaa hänen ehdotuksestaan Tarkoitushan on nimenomaan saada selkeyttä tilanteeseen, koska komission jäsenhän on jo kauemman aikaa tuonut näitä asioita esiin ja olen sanonut hänelle, että me voimme poliittisesti tehdä paljon päätöksiä, me voimme selittää myös poliittisesti asioita, mutta meillä on sellainen ongelma, että meidän asiakkaamme osaavat laskea. Eli maanviljelijät laskevat ja katsovat hyvin tarkkaan, mitä tästä jää käteen. Ei mitä leidissä lukee, vaan mikä lopputulos todella on, että saadaanko enemmän, vähemmän vai yhtä paljon rahaa. Ja silloin komissiossa oli jo paljon eri lukuja ja oli hyvin vaikea saada selville, mikä on yksi komission jäsen sanoi yhtä ja toinen toista. Ja nyt pitäisi päästä tilanteeseen, jossa asiat otettaisiin vakavasti. Ja sen vuoksi olisi hyvä saada tietää, mikä tilanne on. Minulle ei ole tärkeää, miksi tätä kutsutaan, ja minun henkilökohtainen deadlineini olisi se, että nominaalisesti yhtä paljon rahaa saadaan kuin viimeisen seitsemän vuotisen budjettikehyksen aikana. Se, miksi tätä sitten ikinä kutsutaan, on ihan yksi hailee. Meidän täytyy yhdessä voida puolustaa politiikkaamme paikan päällä ja on kaiken näköisiä syitä, mitä me emme tiedä. Maatalousyrittäjät ovat yleisesti ottaen hyvin järkeviä ihmisiä, mutta jos tässä nyt sitten täytyy lähteä drastisiin leikkauksiin, niin silloin minä kyseenalaistan koko YMPn koska tässähän on kysymys kokonaisesta paketista ja me voimme toteuttaa nämä uudistukset vain, jos meillä on kunnollinen budjetti. Sen vuoksi tämä, nämä luvut ovat niin tärkeitä, herra puheenjohtaja, koska tällä me käynnistämme tämän keskustelun. Meidän täytyy tietää, kuinka paljon rahaa meillä on käytössämme. Kiitos. Bene, grazie a te. Kiitos, Peter. Ja sitten Jose varapuheenjohtaja niin ikään. Niin, varmaan kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän on puolustettava maatalousbudjetti ja sehän on äärimmäisen tärkeää. Jos me pystymme vakuuttamaan valiokuntamme ja koko parlamentin ja komission, sitä kautta meillä on mahdollisuus vakuuttaa myöskin jää jäsenmaat. Se edettää johdonmukaisuutta ja ensinnäkin työllisyyskysymysten järkiperäistä hoitoa. Oli sitten kysymyksessä maatalous tai maaseututyöllisyys. Toisekseen meidän on puhuttava siitä, että maatalous tuottaa on toimittava entistä johdonmukaisemmin, ympäristöystävällisemmin mutta jotta näin voitaisiin toimia, tarvitaan rahaa. Ja vielä kolmas keskeinen seikka, joka liittyy budjettiin ja myöskin mahdollisiin säästöihin. Jos pystymme saamaan aikaiseksi tilanteen, jossa kauppatase on paremmalla tolalla ja pääsemme jossain määrin eron tuontitoiminnasta, voimme ottaa askeleen eteenpäin. Varmaan kaikki ne tiedättekin, että 19.9. kaikki maatalousjärjestöt, elintarvikeympäristöjärjestöt ovat tulossa tapaamaan meidän valiokuntamme jäseniä ja Euroopan parlamentin jäseniä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kansalaiset saavat tutustua entistä paremmin myöskin budjettikysymyksiin sitten Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa tästä aloitteesta. Omalta osaltani haluaisin selkeästi sanoa, että minä en ole valmis hyväksymään suuria leikkauksia. Jos haluamme vihreämpää maataloutta, minä sitä tuen. Minä en halua tällaista viherpesua, vaan aitoa hyödyttämistä ja siksi siihen pitää käyttää rahaa. Kun keskustelen maanviljelijöiden kanssa – ja vaadin sitä, että nyt osoitetaan 30 prosentin vietämistä, niin emme voi sanoa, että samalla leikkaamme suoria tukia. Meidän pitää nyt yhtenä rintamana hyvin selkeästi sanoa budjettivaliokunnan suuntaan, vaikka meillä nyt onkin sellainen käsitys, että budjettivaliokunnassa tuetaan meitä, sanotaan, että jos viheltäminen todella toteutetaan, niin silloin tuemme teitä. Ja silloin meillä on oikeastaan vain yksi niin kutsuttu vastustaja, ja se on neuvosto. Neuvoston on ymmärrettävä se, että tämän 30 prosentin viertämisvaatimus on mahdollista ainoastaan, jos rahaa on tarpeeksi, mutta se ei ole mahdollista. Kiitos. Ulrike Albert. Kiitos Ulrike ja sitten Albert Des. Kiitos puheenjohtaja, hyvä Paolo. Kiitokset myös tästä mietinnöstä. Siinä mennään ihan oikeaan suuntaan ja voin vain painottaa sitä, mitä <laughs> täällä kollegat ovat jo rajojen ylitse sanoneet ja olen samaa mieltä Lajonin kanssa. Jos tässä tulee leikkauksia, niin nämä leikkaukset täytyy jakaa oikeudenmukaisesti. Eikä voi olla niin, että maatalousbudjetti olisi tällainen, mistä kahmitaan rahaa muihin toimiin. Ja oli tämä nyt sitten Unkarissa, Saksassa tai missä tahansa, niin tilanne on osoittanut, miten tärkeää on, että maanviljelijöillä, äh, että he saavat tasausrahastosta Brysselistä tietyn äh, pysyvän osan. On erittäin tärkeää, että se säilyy, koska oli tässä nyt sitten tunti, äh, tonni rapsi rapsia vai kaksi tonnia viljaa, ei siinä ole väliä. He tarvitsevat eh, varmistuksen Euroopalta takuut tavallaan näille yrityksille. Toisekseen pitkän aikavälin maatalouspolitiikassa voidaan selkeästi nähdä, että kun valtiolliset tuet maanviljelijöille ovat eh, vähentyneet, niin se on johtanut automaattisesti korkeampiin elintarvikehintoihin, eli kuluttajat joutuvat välittömästi maksamaan – Eli eh, silloin varsinkin, jos eh, maanviljelijät joutuvat heikompaan, eh, heikompiin olosuhteisiin. Luin Latviasta viime viikolla, minulla oli kollega käymässä sieltä. Hän osoitti tällaisen pienen maatilan, jossa toimi nuori perhe. Heillä on 12 lehmää ja maanviljelijä – oli erityisen onnellinen ja kiitollinen siitä, että hän oli saanut äh, rahaa äh, EUlta niin, että hän kykeni rahoittamaan tätä olemassaoloaan. Ei tässä ollut suurista summista, mutta niin kuitenkin, että se mahdollisti hänen elinkeinonsa. Ja kollegalle maatalouspolitiikka, joka johtaisi siihen, että saataisiin 30 prosenttia enemmän tehtäviä. Se on mahdotonta, jos rahaa annetaan vain 20 prosenttia. Eli ei näin maatalouspolitiikkaa toteuteta välttämättä niin kuin me sitä haluaisimme toteutettavan. Brita. Kiitos Albert, sitten Brita Remes. Ja, auch ich möchte mich für Ihren eigentlich wirklich... Niin, minäkin haluaisin kiitellä hyvästä lausunnosta. Oikeastaan hyvien argumenttien jälkeen minulla olisi vain yksi lisättävänä. Emme saa unohtaa sitä, että maataloudella on epäsuora vaikutus maaseutuun, alueeseen ja teollisuuteen myös, koska eihän siellä turvata vain työpaikkoja maataloudessa, vaan ollaan yhteydessä moniin muihin yrityksiin siellä alueella. Eli jos rahaa saadaan investoitua maatalouteen, niin silloin työllistetään myös teollisuutta siellä samalla alueella. Siellä otetaan yhteyttä lähinnä paikallisiin toimijoihin, ei aina johonkin korealaisiin, vaan ostetaan sieltä omalta alueelta ja sillä on vaikutuksia. Ja tämä on tärkeä argumentti, koska se osoittaa ihmisille parlamentissa sen, miten paljon maatalous vaikuttaa myös muihin aloihin. Kiitos. Se Britta. Kiitos Britta. Elisabeth Kössinger. Herr Präsident, und auch ich darf mich... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä sanotusta täällä ja kiitokset myös äh, tästä mietintöluonnoksesta. Olen täällä Ester Langen äh, nimissä ja haluaisin myös painottaa tätä diplomaattista lähettymistapaa, kun on kysymys siitä, että puolustamme maanviljelijöiden varoja. Kollegat ovat tästä jo puhuneet. Kysymyshän on myös vihreyttämisestä ja se on järkevää vain, mikäli maanviljelijät kykenevät sen toteuttamaan ja että se ei johda lyhennyksiin. Ja meidän kaikkien edussamme täytyy olla tämä. Ja meidän tehtävämme täytyy olla myös se, on erittäin tärkeää painottaa sitä, että tasausmaksut maanviljelijöille – johtavat siihen, että voimme taata kuluttajille myös kohtuulliset elintarvikehinnat. Eli tässä ei ole kysymys ainoastaan maanviljelijöistä, vaan myös kuluttajista ja elintarvikehinnoista. Ja mitä tulee toiseen pilariin, maaseudun kehittäminen on hyvin tärkeä asia. Siellä ehkäpä on säästöpotentiaalia, sitä puhutaan hyvin paljon tietyissä jäsenvaltioissa, mutta mielestäni se hyvin tärkeää niin, että voidaan painottaa sitä, miten tärkeää on ylläpitää koko maaseutua. Ja se näkyy myös tässä seuraavassa Luis Kapola Santoksen mietinnössä. Minusta meidän pitäisi olla hyvin vakaasti yhtä mieltä, antaa mahdollisuudet maanviljelijöille toimia. Grazie Elisabeth. Martin. Kiitos Elisabeth Martin Rose. Fine, Niin. niin. Kesken puheenvuoron viittaisin pelkänään se, että kun leikataan, niin toista pilaria leikataan suhteettoman paljon, koska ensimmäinen pilari on Brysselistä jäsenvaltioiden niin toista yhteisrahoitetaan. Siksi selkeästi lausunnossammekin pitäisi sanoa se, että nyky jaosta on pidettävä kiinni kohdassa seitsemän, kun puhutaan joustavuudesta pilarien kesken. Siinä pitäisi sanoa, että pitäisi mahdollistaa jäsenvaltioille se, että siirrytään ensimmäisestä toiseen eikä toisesta ensimmäiseen pilariin. Se pitäisi sanoa selkeästi. Enkä pidä hyvänä tässä tehtyjä muita ehdotuksia. Tämä pitää nyt selkeästi sanoa. Ja näin ei pitäisi antaa jäsenvaltiolle sitä käsitystä, että yksi osa tulee Brysselistä, sitä ei tarvitse yhteisrahoittaa, joten otetaan se raha ja sitten leikataan maaseudun kehittämisohjelmista. Tämä pitää selkeästi lausunnossa siis sanoa ja selkeästi myös seuraava, ennen kuin päätämme vain sanoa, että tarvitsemme nuo rahat. Meidän pitää pohtia myöskin sitä, näyttävätkö uudistusehdotuksemme todella uskottavilta sekä täällä parlamentissa että jäsenvaltioissa. Siis kun maatalouspolitiikkaa halutaan tehdä ympäristöystävällisemmäksi, meidän pitää selkeästi puhua siitä, mitkä ovat uudistukset. Voidaanko sanoa, että siellä saadaan varmasti uusia työpaikkoja. Meidän ei pidä siis tiukasti sanoa, että kaiken pitää olla entisellä, jos ei lisää rahaa saada mitään uudistuksia ei tapahdu, vaan meidän pitää viitata siihen, että – me tarvitsemme kyllä rahaa, mutta ei pitäisi puhua ainoastaan siitä, että mitään ei voi muuttaa. Samat rahat, sama järjestelmä kuin aikaisemmin, se ei auta meitä ainakaan eteenpäin yhtään. Kiitos. Olen samaa mieltä kanssasi, Martin. Ja sitten vielä eh, herra Rubik, viimeinen puheenvuoro. Ja, paldies Es eh, atbalstu to kopīgo nostāju, kādu mums komiteja veidojas attiecībā uz olen samaa mieltä tästä yhteisestä kannasta valiokunnassamme siitä, miten nämä varat jaetaan 2014-2020. Mikäli meillä on pienempiä tukia maataloudelle, se ei ole mitään yllättävää, olemmehan me aina tämän tienneet. Toisaalta olemme sanoneet, että maataloutta jossa tullaan tekemään uudistuksia, ja tätä maanviljelijät odottavatkin. Viime kuukausina olen vieraillut useiden maanviljelijöiden luona Latviassa, ja ähm, maanviljelijät arvostavat kovasti herra Dessin sanoja ja tapaamisia. Ja monet odottavat, että se mitä on sanottu myös toteutetaan, mutta toteutus tulee olemaan kovaa. Minä tuen diplomaattista tapaa tuoda mielipiteemme esiin näissä asiakirjoissa. Siitä huolimatta meidän täytyy saavuttaa konkreettiset tavoitteet. Kun leikkaamme varoja, silloin me olemme myös syypäitä näihin leikkauksiin. Me vastustamme kategorisesti sitä, että maatalousbudjettia leikataan ja samanaikaisesti annetaan rahaa paljon esimerkiksi sotilaallisiin toimiin ja politiikkaan. Minä olen hyvin iloinen siitä, että kollegani ovat samaa mieltä ja luonnollisesti minä tuen tätä lausuntoa. Kiitos. Grazie, onorevole Rubiks. Chiude. Herra Kiitoksia. Ja vielä Luis Cabulo Santos. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, On vaikea aina tässä vaiheessa lisätä mitä siihen, mitä kollegat jo totesivat. Näyttäisi siltä, että olemme pitkälti samoilla eh, linjoilla. Ja sillä tavoin eh, maatalousvaliokunnan kanta voida saada muotoiluksi. Tämä on tärkeä aihe, niin kuin tiedätte, ja se on yksi kaikkein keskeisimmistä aiheista, joita meidän on nyt ylipäätään tarkasteltava maataloussektorilla, joten puheenjohtaja ei sen kummempaa lisättävää tähän enää ole. Toivon, että saamme aikaiseksi yksimielisen kannan. La parola. Longo. Prego, Aldo. Grazie, Presidente. Vorrei anch'io bruciarmi un breve... Kiitokset eh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lyhyesti esittää pari kommenttia tähän lausuntoluonnokseen, joka on nyt eh, saatu aikaiseksi. Me tarkastelemme sitä suurella kiinnostuksella ja eh, eri kohdat, joita siinä on tuotu esiin, ne ovat hyvinkin täsmällisesti esitetty. Tässä ähm, yhteydessä meillä oli myöskin mahdollisuus tarkkailla erilaisia reaktioita, joita saimme kuulla. Kiinnostuneena panimme korvan taakse erilaiset eh, ehdotukset. Nyt kun käymme keskustelua monivuotisista äh, rahoituskehyksistä, jokainen tietää, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia – koko maatalouspolitiikalle. Se luo suorastaan pohjan yhteiselle maatalouspolitiikalle ja myöskin takaa sen tulevaisuuden. Mehän haluamme vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja siksi rahoitus on äärimmäisen tärkeää. Haluaisin muistuttaa teitä kuitenkin parista teknisestä kohdasta, jotka liittyvät tähän lausuntoon. Ensinnäkin se, että vuosit, vuodet 2007-2013 katto määriteltiin jo vuonna 2002. Siinä vaiheessa todettiin, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta joka tapauksessa jouduttaisiin leikkaamaan, koska kattavuus oli ainoastaan osittainen. Halusin tuoda tämä ainoastaan vielä eh, tietoonne, jos tarkastelemme kerran vuotta 2007-2013 suhteessa seuraavaan jaksoon. Sitten toinen eh, pieni eh, kommentti liittyen tällä esitettyihin ajatuksiin. Nyt kun puhumme jaksosta 2014-2020, me olemme aina puhuneet pelkästään jäädyttämisestä tämän aikajakson suhteen. Ja vielä viimeisenä asiana toteaisin sen, että kun Kroatia kerran liittyy unioniin, meidän oli otettava yhteisen moni, monimuotisen rahoituskehyksen lukuun myöskin ne lisäykset, joita tämä uuden jäsenmaan mukaantulo edellytti. Nämä ovat yksinkertaisesti tosiasioihin perustuvia kommentteja, jotka halusin tässä yhteydessä vielä tuoda esiin. Arvoisa puheenjohtaja ja myöskin kollegat täällä paikalla. Niin kuin sanottu, keskustelu oli todella kiintoisa ja niin ikään lausunto ja siihen tutustuminen oli myönteinen kokemus. Kiitokset pääjohtaja Lonko vielä näistä kommenteista ja vielä kerran muistuttaisin kaikkia siitä, että tarkistusten jättöpäivä on huomenna 4.9. kello 12. Nyt vielä kerran kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäjille kollegoille. Meidän on palattava vielä esityslistan kohtaan neljä. Valittelen rouva Estede Lange sitä, että äänestyksen pyörteistä, pyörteissä unohtui kokonaan käsitellä lausuntoluonnosta. Ja nyt pyytäisinkin uudemman kerran, että rouva Esteri Lange voisi sitä hieman meille selvittää. The budget lines. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kun budjettikohdista äänestettiin aivan sen linjan mukaan, josta ryhmien, useampien ryhmien kesken on keskusteltu, niin lausuntoluonnoskin tämän tuloksena – on sellainen, ettei sitä yksityiskohtaisemmin tarvitse muuttaa, kun ei äänestetty mitään sen vastaiseksi, mutta kuitenkin määräaikatarkistusten jättämiselle on huomenna ja olettaisin, että tässä on muutamiakin hankalia kysymyksiä, joihin kollegat ehkä haluavat viitata. Tässä lausunnossa pyritään hyvin selkeästi sanomaan, että maatalousbudjetti ei ole suurin kasvua tuova vuonna 2013. Koko budjetin kasvusta puhutaan paljon, kun maatalousbudjetista puhutaan. Se on noin 0,5 prosenttia ensimmäisen pilarin osalta, vähän myös toisen pilarin. Mutta kun budjettineuvottelut ovat niin tiukkoja hankalia eu tasolla ja jäsenvaltioissa, niin kannattaa olla realistinen ja näin tehtiin mielestäni äänestyksessä ei ainoastaan äänestetty sen puolesta, että tuetaan sellaisia asioita, jotka ovat meille tärkeitä, vaan tehty myös tehtyjä leikkauksia, joten mielestäni maatalousvaliokunta on tässä toiminut erittäin sopivalla tapaa. Me olemme puuttuneet vähän noihin vientitukiin, jotta voitaisiin saada lisää maksuja. Haluaisin, että tämä huomioitaisiin nyt myös komissiossa ja budjettivaliokunnassa ja neuvostossakin, että esimerkiksi hedelmien ja vihannesten osalta hankalat sääolot Espanjassa, itäisessä Euroopassa ovat vaikuttaneet satoihin. Ja jos on vapautettu yhtenäinen maatalouspolitiikka, niin pitää kyllä viestiä ehkä enemmänkin niiden ihmisten suuntaan, jotka ostavat tuotteita. Eli tuollaiset myynnin edistämistoimet ovat olleet maatalousvaliokunnan sydäntä lähellä aina. Tähän viitataan lausunnossa ja siinä sanotaan myös, olemme keskustelleet useat kerrat siitä, että pidämme tärkeänä sitä, että ne päätökset, joita on tehty parlamentissa, myös toteutetaan. Ja teemme komissiolle vähän ehdotuksia siitä, miten tämä tehtäisiin ja mitkä ovat näistä meille tärkeimpiä valiokuntana. Yksi lisäys vielä. Me olemme hyväksyneet lisäpilottihankkeen, jota vihreät ehdottivat geneettisistä resursseista ja varmasti voimme sopeuttaa nyt tekstiä tuohon äsken tehtyyn äänestykseen. Muuten mielelläni sitten otan kollegoiden kommentteja vastaan. Kiitos. Grazie Esther. Bene, con questa puntualizzazione di parere, se non ci sono altri interventi, se nessuno desidera intervenire, possiamo allora riprendere l'ordine del giorno dove l'abbiamo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 puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Toivon mukaan kaikki ovat äh, viettäneet mukava kesäloman, koska me tarvitsemme nyt todella paljon energiaa tulevina viikkoina, jos haluamme äh, viedä tämän työn päätöksen. On selvää, etteivät äh, vallitsevat olosuhteet ole parhaat mahdolliset, niin kuin jokainen tietää. Mutta siitä huolimatta, vaikka leikkauksia on tehty eikä tarkistuksia ole pystytty kaikilla kielillä edes tekemään, niin siitä huolimatta jollakin tavoin meidän on näistä vaikeissa olosuhteissa pystyttävä asia käsittelemään. Meillä on erityyppisiä muodollisia tarkistuksia – Toiset ovat ehkä hieman epäjohdonmukaisiakin, jos tarkastelemme tätä kokonaisuutena, mutta summa, summarum, me pyrimme kuitenkin nyt käyttämään yhteisen aikamme hyväksi, jotta voimme saada jonkunlaiset yhteiset linjaukset aikaiseksi. Niin kuin tiedätte, meidän alkuperäinen tarkoituksemme oli se, että 5. ja 26.11. asiaa käsiteltäisiin ja, ja myöskin äänestykset järjestettäisiin silloin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että syys- ja lokakuut olevat olevat tiukan työn kuukausia ehdotuksia ja tarkistuksia joudutaan käsittelemään pitkään ja hartaasti. Meidän on kuitenkin keskityttävä nyt olennaisen ja pidettävä jatkuvasti mielessä määräajat. Jo ensi viikolla toivon yhteistä kokousta kaikkien niiden kanssa, jotka ovat eri poliittisista ryhmistä tarkistuksia esittäneet. Muutoin työstä tulee todella vaikeaa. Meidän on siis keskityttävä peruskysymyksiin, keskeisimpiin kysymyksiin ja päästävä niistä konsensuksen. On totta, että jonkun verran eroavaisuuksia mielipiteissä on. Pyrimme vielä saamaan aikaiseksi kompromisseja, mutta selvää on, että tämä kaikki, kaikki edellyttää työtä ja, ja ponnistuksia ole eh, tietysti pyrkinyt ottamaan huomioon kaikki ehdotukset, mutta meidän on eh, toisaalta otettava huomioon myöskin se, että mietinnöstä on saatava johdonmukainen, koska kyseessä on näin merkittävä asia. Toivon, että konsensushenkeä löytyy myöskin tulevaisuudessa, niin kuin tähänkin mennessä on ollut, koska työ on aivan jättiläismäisen suuri. Se on valtava. Ja, ja niin kuin tiedätte, nämä päätökset tulevat vaikuttamaan hyvinkin ratkaisevasti ihmisten elämään. Tällä viikolla jo mahdollisesti voimme saada aikaiseksi päivämäärät, kalenteri ja, ja, ja pyrkiä saamaan myöskin käsityksen siitä, sopivatko päivät kaikkien kalentereihin. Tätä asiaa on nyt pakko priorisoida. Tiedän, että asia liittyy monia seikkoja, monia toimijoita, mutta oli niin tai näin, meidän on kuitenkin pakko toimia sen aikataulun puitteissa, johon olemme sitoutuneet. Bene, Luis, effettivamente. Hyvä. Ja kyllä totta on, että työ tulee olemaan monimutkaista, mutta toivon, että kuitenkin saamme aikaiseksi sellaisen ratkaisun, joka tuo esiin Euroopan parlamentin selkeän äänen. Nyt avaisin keskustelu, jos teille sopii. Ensimmäisenä puheenvuoron käyttäisivät varjoesittelijät, McKinnes ja niin edelleen. Sopiko näin? No niin, selvä. Uh, our rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä. Esittelijä on avoin tarkistuksille, se on avuksi. Sanoitte, että tämä on kovin monimutkaista. Niin onkin, mutta varmasti voimme yksinkertaistaa työtä, kun olen katsonut monia tarkistuksia, niin siellä on päällekkäisyyttä paljon. Patrick, eikö niin? Ja keskeistä tässä on se, ja esittelijä on tämän sanonut, työn menetelmä on tässä nyt tärkeä, jotta saadaan selkoa sille, mitä on ehdotettu. Meidän pitäisi saada artiklojen alle sitten eri tarkistukset tuon sihteeristölle hankalaa, mutta tuon suunnitelman pohjalta me voisimme tehdä poliittisia päätöksiä. Mutta tuo olisi välttämätön ennaltaehto, jotta voimme edetä. Jos katsotaan kiistanalaisimpia kysymyksiä näissä tarkistuksissa, vihreyttäminen 600 tarkistusta ainoastaan siitä kysymyksestä aikaa kuluu varmaan paljon. Muut alat myös. Satoja ihan pieniä kappaleita, mutta ratkaisevan tärkeitä. Eli me voisimme varmasti koko keskustelua koko kokouksen käydä tätä keskustelua, mutta siitä ei olisi varmaan paljon apua ennen kuin meillä on kunnon menetelmät. Poliittisemmin olisi tärkeämpää tuoda esiin oma huoleni ja kollegoiden myös siitä, mitkä olivat Kyproksen päätöslauselmat budjetin, päätelmät budjetin osalta, monivuotoiset rahoitusnäkymät, että leikkaukset ovat välttämättömiä ja että, siteraan, leikataan pilareista, jotka koskevat maatalouden tukemista ja maaseudun kehittämistä. Jos tältä pohjalta lähdetään liikkeelle, niin viedyttäminen ja muut asiat jäävät kyllä kesken, eivät toteudu. Joten valiokunnan tulisi, ja puheenjohtaja varmasti näin nimissämme tekeekin, hyvin selkeästi tuo esiin meidän kantamme budjettitilanteeseen. Tämä on ollut hankala vuosi monien EU-maiden viljelijöille. Viljelyn kustannusten osalta myös sääolojen takia. Eli meidän pitäisi katsoa, mihin suuntaan keskustelut ovat nyt lähtemässä budjetista. Ja olisi hyvä jotenkin palata sanomaan, että tällaisissa budjettipuitteissa uudistuksia ei voida tehdä. Eli yhteenvedonomaisesti kommentoin siis työmenetelmiä, mutta me kaikki tiedämme varmasti ja tunnemme toisemme – melko hyvin valiokunnassa. Ja meidän pitäisi ehkä lähteä liikkeelle lähinnä niistä aloista, jotka ovat vähän helpommin sovittavissa. Eli mitkä artiklat ovat tässä kaikkein vähiten kiistanalaisia? Ne no yleensä lähden, lähden laulamaan tässä kohdin. And there will be a trip to New York for those who ja New Yorkin on matka luvassa niille, joilla on tässä Oikea arpa, no kyllä varmasti humrinta joillakin kaivataan tämän prosessin aikana, mutta esitteli, että tämä kävisi selkeästi ilmennyt, niin voisimmeko sopia niistä artikloista, jotka ovat vähiten kiistanalaisia? Hoidetaan ne heti. Ja sitten kaikki hoidamme yhteistyön niin hienosti, että hankalemmatkin kysymykset saadaan ratkottua. Ja ihan viimeinen kommentti. Parlamenttihan äänesti tietyn suuntaisesti tietyillä keskeisillä aloilla. Ja meidän pitää päättää, pidämmekö tästä kiinni. Esimerkiksi viedyttämisessä, mitä siellä voidaan tehdä. Tässä mietinnössä on lähdetty vähän eri tielle ihan hyvistä syistä, mutta tuosta alasta on nyt keskusteltava. Muutammeko nyt suuntaamme vai emme? Minun tarkistukseni ovat pitäneet kiinni parlamentin tekemästä äänestyksestä. Eli olisi varmasti eduksi nyt selvittää jo parlamentin kanta, mikä on ollut tähän mennessä äänestyksessä parlamentin kanta ja miten voidaan toimia joko tuon listan mukaan tai sitten siirtyä siitä toisaalle ja silloin pitää olla varma, että meillä on mandaatti. Todella meillä on valtavasti työtä, mutta ei se mahdotonta ole. Suurimmat huolenaiheeni liittyvät budjettiin, enkä tosiaan usko, että voimme olettaa, että viljelijät tekevät enemmän – YMP-uudistuksia ilman riittävää budjettia. Tämän aloitukseni jälkeen sanoisin, että uskon, että voimme edetä ja esittelijä on valmis tekemään yhteistyötä jo ennalta. Meillä on varmasti hankala aikatauluttaa kokouksia, mutta pyritään kuitenkin sopimaan sellaisesta kokousaikataulusta, josta voimme pitää kiinni ja varmasti ryhmissä on sitten omat sellaiset tiukat linjat, mutta varmasti näistä voidaan keskustella tulevissa kokouksissa ennemmin. Kiitos. Kiitokset. Muutoin tästä puhuimme hieman aikaisemmin ennen lausunnon esittelemistä, jossa käsiteltiin monivuotisia rahoituskehyksiä. Jokainen tietää, että että kyse on ehdotuksesta, joka pitää sisällä leikkauksia eikä jäädytystä. Mutta niin kuin sanottu, tämä on varsin keskeistä. Jos leikkauksia tulee, niin sillä tulee olemaan suoria vaikutuksia koko matalouskysymykseen ja erityisesti vihreyttämiskysymyksiin. Jos Lyon. Uh, thank you, uh, President. Kiitos uh, puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää hänen ehdotuksistaan sitä että tekisimme hyvää yhteistyötä ja varmistaisimme, että me pääsemme asiassa eteenpäin. Meidän näkökannastamme parlamentilla hän on nyt tässä edessänsä mitä 7500-8000 tuhatta tarkistusta, niin tämä prosessin lopuksi ehkäpä sitten sitten saamme aikaiseksi jotain, jonka avulla me voimme sitten olla uskottavia myös kansalaistemme joukossa, koska tässä on nyt kysymys lainsäädäntötekstistä, joka tulee vaikuttamaan kansalaisten elämään ja maanviljelijöiden elämään pitkän aikaa. Joten meillä on tässä valtava vastuu parlamentissa varmistaa se, että kun me äänestämme muutoksia tähän lainsäädäntötekstiin, että ne ovat uskottavia ja että suuri yleisö ja ennen kaikkea maanviljelijät voivat tukea sitä ja että he voivat elää eh, ja toimia niiden pohjalta. Eli tässä on aikamoinen haaste. Meidän täytyy saada aikaan uskottava asiakirja. 7500 tarkistusta ei ikävä kyllä ollenkaan helpota tämän saavuttamista. Meidän täytyy miettiä menetelmää ja esittelijän ja äh, varjoesittelijöiden ehdotukset äh, ovat ihan siinä hyväksi ja vievät meitä eteenpäin. Jos katselee näitä tarkistuksia, esimerkiksi äh, kohtaan 41 on 25 sivua tarkistuksia, mutta ne ovat kaikki suunnilleen samansuuntaisia. Eli tällaisissa tarkistuksissa ne ovat enemmän tällaisia teknisiä, eivätkä ne vaadi niin paljon politiikkaa, niin minä uskon, että tällaisissa me pääsemme eteenpäin hyvin nopeasti, kun me saamme selväksi, mitä kukin vaatii ja pyytää ja mitkä olosuhteet ovat. Tässä uskoakseni pääsemme eteenpäin. Ja jätetään sitten tämä todellinen poliittinen sisältö loppuun niitä. Esimerkiksi on yli 600 tarkistusta, jotka koskevat tätä vihreyttämistä. Joten täytyy huolehtia sitä, että ne ovat sen suuntaisia kuin mistä on jo äänestetty. Ja että emme lähtisi poikkeamaan tästä vihreyttämisestä, mistä me olemme aikaisemmin äänestäneet joten minun ryhmäni eh, pyrkii tekemään kaikkensa, jotta saamme aikaan hyviä kompromisseja, jotta voimme varmistaa, että voimme hyväksyä kompromissitarkistukset ajoissa niin, että saisimme aikaan ensimmäisen käsittelyn neuvottelut, koska neuvosto todellakin haluaisi eh, saada tämän äänestettyä ennen joulua, niin silloin meidän täytyy todellakin eh, saada tämä teksti sitten sovittua jo heti uuden vuoden jälkeen. Joten toivon mukaan kykenemme pitämään kiinni tästä aikataulusta ja minä itse tulen kyllä paiskimaan hartiavoimin töitä. Oslin, poi. Kiitokset ja sitten Martin Oslin ja sen jälkeen Ester de Lange. Wir können jetzt eigentlich... Niin. Emme me voi oikeastaan kääntää kelkkaamme, kun puhutaan kunnianhimoisesta uudistuksesta. Nyt meillä on jonkinlainen velvoite – myöskin perustella sitä, miksi tällainen valtava paperin määrä. Siksikin, että parlamentti keskustelee tästä aiheesta paljon, mutta hyvin vaihtelevasti, monimuotoisesti tarkistuksissa nähdään paljon tarkistuksia EPPstä erityisesti, jotka ovat keskenään ristiriidassa, anteeksi. Mutta ryhmien pitää varmasti huolehtia siitä, että lopulta esittelijä, varjoesittelijät voivat neuvotella ryhmiensä nimissä, ja ryhmien sisällä varmasti vaaditaan paljon työtä. Aikataulusta emme voi nyt poiketa. Sitä on nyt ehdotettukin, että ensin otetaan keskeisimmät seikat, erotellaan ne muista, ja tuo vedättämiskysymys, siihen liittyvät toimet ovat ensimmäisessä pilarissa keskeisessä asemassa ja saadaanko nämä hoidettua vielä ihan hyvässä hengessä, enpä tiedä, mutta ainakin työtä on tehtävä paljon. Edustaja Mäkines aina sanoo, että uudistusta ei tehdä ilman rahaa, muuten ei voida huolehtia ympäristöystävällisemmästä viljelystä. Tuota pidän vaarallisena viestinä. Ei tämä ihan näin yksinkertainen asia ole. Ehkä meidän pitäisi ajatella, että jotkut asiat toteutetaan, vaikkei varoja tulisi enempää. Ja sitten vielä yksi tärkeä seikka. Uusien jäsenvaltioiden edustajien tekemät tarkistukset, jotka liittyvät siihen, miten varoja jaetaan EUn sisällä. Se on tärkeä seikka. Ja yksi jännittävä merkittävistä tehtävistä, joita meidän on lähdettävä hoitamaan. Onko jako lopulta oikeudenmukainen kaikkia kohtaan on mielenkiintoinen kysymys. Kompromissia voidaan varmasti tehdä niin, ettei leikata tietyiltä liikaa ja toisille sanotaan, ettei kaikkia voida ihan tasata sataprosenttisesti. Nyt lähiviikkoina pitäisi ensin ryhmien puolelta katsoa sitä, mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, ryhmien kannalta. Ja ehdottaisin todella, että tässä lähdetään liikkeelle näistä vihreyttämiskysymyksistä ja sitten tällaiset toimituksellisemmat seikat voitaisiin hoitaa lopuksi. Mutta toivon edelleen, en vakuuttunut, että muuta me voikaan, kun pitää aikataulusta kiinni. Meidän täytyy huolehtia siitä, että teemme riittävästi töitä, jotta voimme pysyä aikataulussa. Emme ole uskottavia, jos emme voi pitää aikataulusta kiinni. Emme saa silloinkään lähteä spekuloimaan sillä, että meillä on vähän aikaa tässä, jos uudistusta ei ole 2014, niin 2015 sitten. En hyväksy siis tällaista ajatusta. Siksi meidän pitää lähteä töissä liikkeelle. Kiitos. Bene, grazie Martin. E poi Britta Reimers. It's a bit frustrating. Kiitos puheenjohtaja. On hieman turhauttavaa, että omistamme tämän kokouksen keskustelulle siitä, kuinka me keskustelemme asioista. Koska sitähän me teemme ja me olemme aika myöhässä verrattuna muihin valiokuntaan. Ja pelkään, että mikäli me emme nyt eh, nopeuta vauhtiamme, niin me jäämme koko keskustelun ulkopuolelle. On hienoa, että Martin Hausling sanoi, että, että vihreät eh, sopivat asioista jo keskenään, mutta ei se nyt kuitenkaan vielä tuo mitään YMP-uudistusta. Joten minulla on tässä nyt ehdotus. Meiltä oli hyvin selvä, mitä hän sanoi näistä päällekkäisyyksistä ja rakenteellisuudesta. Ja hän sanoi, että hän haluaa puhua varjoesittelijöiden kanssa, se on ihan järkevää, mutta ennen kuin hän siihen ryhtyy, meillä täytyy olla selkeä rakenne kaikille jäsenille niin, että me tiedämme, mistä me puhumme. Ja se, miten me minun puolueessani teemme, kun meillä on puoluekongressi, meillä on kahdeksan tyyppisiä tarkistuksia, jotka ovat eh, ensinnäkin tarkistuksia, A-tyyppisiä tarkistuksia, jotka ovat näitä teknisiä, jotka sihteeristö voi hoitaa, B, sellaisia, missä on tiettyjä asioita ja näkökulmia, jotka vievät vähemmän eh, aikaa kuitenkin, ja sitten C-tyyppiset ovat nämä avainkysymykset, ja sihteeristön täytyisi voida tehdä selväksi se, mitkä ovat eri tavalla lähtökohdat esimerkiksi vihreyttämiskysymyksessä. Tätä me tarvitsemme, koska sitten esittelijä ja varjoesittelijä voivat puhua keskenään ryhmien nimissä. Mutta tämähän on avoin Parlamenttiin, emme me voi esitellä jotakin, jonka viisi tai kuusi ihmistä on neuvotellut ja se esitellään sitten koko valiokunnalle ja sen jälkeen koko parlamentille tällaiselle otattaa jätä äänestyksellä. Tässä valiokunnassa ihmisten täytyy saada mahdollisuus samoin koko parlamentissa nähdä, minkä parissa me työskentelemme, mihinkä me kiinnitämme huomiotamme. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tällaisen rakenteellisen katsauksen, että tiedämme, mihin keskittyä ja pelkäänpä herra puheenjohtaja, en nyt haluaisi sanoa tätä heti ensimmäisenä päivänä, mutta me tarvitsemme enemmän kokouksia. Kyllä. Ja meidän täytyy nyt jättää jotain muita asioita kesken, joiden parissa työskentelemme niin, että voimme tavata hieman useammin, varsinkin näiden C-tyyppisten ristiriitaisten tarkistusten kanssa. Grazie, no, Kiitos Ester, se oli nimenomaan juuri sama ehdotus kuin mitä itsekin esitin toivoisin, että voisimme kokouksen nyt tänään saada läpivedyksi aika nopeasti ja sitten lainatusta koordinaattoreiden kokouksessa puhua asiasta lisää ja saisimme myöskin sihteeristön tuen mukaan, jotta voisimme jollakin tavoin järjestää ja, ja systemaattisesti käsitellä näitä tarkistuksia. Kiitos oikein paljon. Tärkeää on pohtia, miten käytännön työ tehdään, miten tämä saadaan sopimaan koko budjettiasiaan, mutta emme me keskustele siitä, kenen eteen uudistusta nyt ajetaan. En minä ole yllättynyt siitä, että tarkistuksia on näin paljon, koska aikaisemmin keskusteluissa on hyvin nähty, kuinka kaukana kantamme ovat toisistaan, ei ainoastaan ryhmien kesken, vaan ryhmien sisällä myös kun puhuttiin siitä, miltä tulevaisuuden maatalouspolitiikan tulisi näyttää. Pitäisi pitää nyt mielessä kaikissa tapauksissa se, että meidän on harkittava sitä, miten tämä on käytännössä toteutettavissa maanviljelijän kesken. Miten tähän päästään, kun ajatellaan, mitä epäsuoria kustannuksia syntyy, kun pyritään huolehtimaan budjetista. Meidän on huolehdittava siitä, että ei synny loputonta byrokratiaa. En turhaan ole tehnyt tätä ensimmäistä tarkistusta, jossa vastustetaan uudistusta, koska me kaikki olemme sanoneet, että byrokratia on liikaa, mutta emme tiedä, miten tämä muuten nyt ratkaistaisiin, joten meidän pitää pohtia sitäkin, että jos EUn tasolla puhutaan byrokratian purkamisesta ja hyväksynnästämme Euroopassa, meidän pitää todella pohtia sitä, kenen eteen uudistusta nyt tehdään haluammeko saada aikaan maatalous alaa ja aluetta, joka voi olla elävä, vai haluammeko vain jotain näytille? Kiitos. Kiitokset Britta ja sitten varapuhtaja Sigrievski. Voi olla se. Voi olla se. Muutama kuukausi sitten äh, sovittiin, että työstäisimme tarkistuksia muista hyvin, että tämä oli viimeinen kanta, joka asia otettiin. Päätimme, ettemme odota lopullista päätöstä. Mielestäni meidän pitäisi nyt toimia tämän periaatteen mukaisesti, uskollisesti. Nyt puhutaan kuitenkin talousarvion muuttamisesta. Älkäämme hyväksy tehdäänkö että Meidän on syytä pohjata työmme tämänhetkiselle tilanteelle sekä täällä parlamentissa että jäsenmaissa. Älkäämme nyt hylätkö tarkistuksia siltä pohjalta, että ennakoimme mahdollisia budjettileikkauksia. Ei, lähtekäämme liikkeelle nyt tämänhetkisestä vallitsevasta tilanteesta. Mielestäni meidän pitää nyt jatkaa samalla linjalla kuin miltä lähdimmekin. Jos nyt ylipäätään ajatellaan kohesiopolitiikkaan liittyviä tarkistuksia, nehän hyväksyttiin ja laadittiin jo ennen kesälomia. Ja, ja jos nyt oikein ymmärsin, niin kaikki olivat enemmän tai vähemmän valmiita tukemaan kohesiopoliittisia linjauksia. Puhuttiin jopa kohesioystävistä. ystävistä aluepoliittinen kehitys ja, ja paikallinen taso otettiin silloin esiin. Tällä tavoin saadaan luoduksi hyviä yhteyksiä. Meidän on mielestäni nyt otettava selkeästi kantaa myöskin kohesiopolitiikkaan. Mitä me odotamme, mitä, mitä me edellytämme kohesiopolitiikalta? Onko se ainut tapa toimia alueilla? Vai onko mahdollisesti joitakin asioita, jotka unohdamme? Kehityspolitiikka on tärkeää ja uskon, että myöskin maatalousalueilla on asetettu paljon odotuksia nimenomaan kehityskysymysten suuntaan. Nyt olisi syytä tarkastella niitä väyliä ja keinoja, joita voimme käyttää nyt nimenomaan poliittisesti asiaa tarkastellen. Urik. Kiitokset, Ulrik. Kiitos, olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti ja haluaisin tehdä selväksi seuraavaa. Minä itse kalastusvaliokunnassa sain 2600 tarkistusta perusasetukseen ja äh, tässä voisi toimia samalla tavalla näissä tarkistuksissa, jotka koskevat äh, maanviljelijöille maksettavia suoria tukia osana YMPn tukijärjestelmiä. No, minä käytin osan minun kesälomastani joka ikisen tarkistuksen lävitse käymiseen. Ja kykenin näkemään, että, että hyvin monet tarkistukset olivat täysin identtisiä. Niissä oli vain eri nimet. Ja minusta on aika uskomatonta, että niitä tuli myös eri ryhmiltä. Joten siis eh, nämä lo- tekstit oli lobbareiden kirjoittamia ja vain eh, sitten nimet oli pantu sinne loppuun. Eli mitä haluan sanoa? Meillä on tässä tärkeä väline, eli yhteispäätösmenettely. Mitä me teemme? Me korotamme, tavallaan poistamme itsemme tästä koko keskustelusta sen vuoksi, että meitä pommitetaan tarkistuksilla, jotka ovat osittain identtisiä tai jotain muutettu vain muutamalla sanalla. Ja sitten kun ne suodatetaan se eh, sisältö niistä ulos, niin sitten niitä oikeastaan on enää parisataa. Joten pyytäisin, että jokainen jäsen miettisi nyt hyvin selkeästi sitä, eikö meidän millä tavalla me haluamme toimia. Haluammeko tehdä tien kiviseksi ja hankalaksi vai haluammeko me jatkossa äh, vaikkapa 7000 tarkistusta? Mitä tulee ryhmien keskusteluihin, minä voin oman ryhmäni kannalta sanoa, että viime kuukausina olemme intensiivisesti keskustelleet maatalousuudistuksesta ja minun ryhmäni haluaa tarkistuksen. Haluamme ekologisoidun uudistuksen ja sisästöllisesti olen ihan sataprosentin varma, että näissä tarkistuksissa ei ole paljoa uutta. Ja sen vuoksi tästä tulee todella vaikea tie niille, jotka joutuvat käymään lävitse kaikki nämä yksittäiset tarkistukset. Mutta jos tästä halutaan keskustella uudelleen ryhmässä, se on hieman hankalaa, koska jos sitä ei ole jo tehty aikaisemmin, niin ei silloin pitäisi nyt lähteä julkisuuteen sanomaan, että me haluamme uudistusta, koska se on nyt aivan liian myöhäistä, jos nyt vasta lähdetään puhumaan sisällöstä. Grazie Ulrike. Kiitos Ulrike. Huomasin itsekin, niin kuin Rova Roidus juuri totesi, niin näyttäisi siltä, että ensimmäistä kertaa tarkistuksista on jollakin tavoin huomattavissa myöskin hallitusten ääni. Näyttäisi siltä, että eri ryhmien tarkistukset ovat jopa identtisiä, koska niiden taustalta löytyvät hallitukset ja luonnollisesti myöskin lobbarit. Eli eh, voi olla, että äh, <clears throat> konsensus äh, on äh, jopa laajempaa kuin mitä uskoimmekaan. Mutta nyt sitten varapuheenjohtajalle vielä puheenvuoro. Edes viimeinen puheenvuoro sen jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin anteeksi sitä, etten voinut olla kokouksessa alusta asti. Totta kai meillä on tarkistuksia nyt paljon ja siksi tarvitsemme paljon aikaa niiden työstämiseen haluaisin sanoa, että en voi nyt oikein kuvitella, että tässä kaikkein pahin toteutuu ja voidaan hyväksyä leikkaukset maatalousbudjettiin. Sellaista puhuvat eivät ehkä ihan ymmärrä, mitä haasteita EU-maatalouspolitiikassa on. Haasteet ovat paljon suurempia kuin aikaisemmin silloin, kun puhuttiin ja työstettiin noita rahoitusnäkymiä vuoteen 2013. Toivon, että meidän budjettityömme johtaa siihen, että maatalouspolitiikan varoja ei leikata. Haluaisin painottaa yhtä asiaa, jonka olen tuonut esiin lukuisia kertoja. Kyse on suorista tuista, Jätän tässä joitain oikeudellisia seikkoja. Me tarvitsemme todella hyvien asiantuntijoiden kantoja, kun puhutaan suorien tukien jakamisesta. Mielestäni Euroopan komission ehdotukset eivät ole yhteensopivia Lissabonin sopimuksen kanssa. Syrjintä on kielletty. Suorat tuet voivat vaihdella, ne eivät voi olla samoja, kun ajatellaan, että voi olla objektiivisia kriteereitä, mutta tällaisia kriteereitä ei ole. Historiallinen kriteeri toisaalta tarkoittaa sitä, että jos joku sai ennen enemmän, niin hän pitäisi nytkin saada enemmän. Tätä kriteeriä ei pitäisi voida enää käyttää. Tämä on aivan liian sattumanvarainen jakotapa. Jatkotyömme aikana pyrin aina ajamaan sitä, että oikeudelliset kysymykset selvitetään. Ja haluaisin vielä kerran pyytää sitä, että todella kuultaisiin asiantuntijoiden kantoja näihin kysymyksiin. Meillä on olemassa kyllä näitä asiantuntijoita, ja esimerkiksi Puolan parlamentissa asiantuntijat ovat esittäneet kantoja, niin he ovat sitä mieltä, että komission ehdotukset eivät ole yhteensopivia nyt Lissabonin sopimuksen kanssa. Kiitos. Kiitokset. Ja vielä lopuksi Albert Dess. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich äh, zur Abwicklung unserer Arbeit. Äh, niin. Haluan vielä puhua tästä työtavasta. Yli 7000 tarkistusta näihin neljään mietintöön osoittaa, että me tarvitsemme myös että Euroopan parlamentin työjärjestykseen uudistuksen. Jo edellisellä vaalikaudella ehdotin, että tarkistusten esittämisiin pitäisi kerätä kymmenen allekirjoitusta kollegoilta. Tämä vähentäisi massiivisesti tarkistusten määrää. Minä uskon, että meidän on puhuttava tämän suuntaisesti niin, että tämä kaikki olisi vielä käsiteltävissä. Jos enemmistö parlamentissa ei ole tähän valmis, niin mehän voimme sitten jatkossa joutua tilanteeseen, jossa meillä on 20 tai 30 000 tarkistusta, jolla me näemme, että tämä järjestelmä ei kestä tätä. Ja pyytäisin, että tämä huomioidaan tulevaisuutta ajatellen niin, että parlamentti pysyy ähm, työkykyisenä ja säästettäisiin myös kustannuksia, koska käännöksetkin maksavat aika lailla, joten meidän täytyisi miettiä, pitäisikö muuttaa työjärjestystä. Bene, grazie Hyvä, kiitos Albert. No niin, valiokuntakokouksen lopuksi voimme mahdollisesti vielä puhua asiasta, mutta koordinaattoreiden kokouksessa on ehkä parempi puida metodikysymyksiä. Antaisin nyt puheenvuoron puhe, komissiosta johtaja Pacekolle ja sen jälkeen Luisille. Euh, Kiitos puheenjohtaja tässä vaiheessa voitaisiin todeta, että olemme samoilla linjoilla. Me komission puolelta odottelemme Euroopan parlamentin kantaa tarkistuksiin. Me olemme täysin käytettävissänne ja me voimme olla valmiita tekemään kaiken sen, mitä voimme auttaaksemme ja selkeyttäksemme tätä tärkeää asiaa, sen käsittelyä. Ymmärrän, että aihe on varsin vaikea, eli olemme täysin käytettävissänne. Ja sitten Luis. Puheenjohtaja, todellinen tilanne on se, mikä on. Sitä ei voida millään tavoin nyt muuttaa. Meidän on jollakin tavoin pystyttävä voittama esteet ja, ja saamaan aikaiseksi hyvä ratkaisu ihan yleisesti maataloussarkaa ajatellen. On selvää, että työ on vaikea. Koordinaattorit joutuvat asiaa vielä pitkään äh, puimaan. Rouva Mäkinnes täällä perään kuulutti vähemmän ristiriitaisten kohtien painottamista. Jotkut taas sanoivat, että vihreyttämiskysymykset nimenomaan ovat ongelmallisin kohta. Mutta oli niin tai näin paras nyt ryhtyä tuumasta toimeen ja tehdä työtä varsin käytännönläheisesti. Rova McInnes ja, ja herra Lyon puhuivat myöskin ikään kuin menusta siitä, minkälaisia aiheita meidän kannattaa käsitellä, missä järjestyksessä, miten eri ehdotukset voidaan saada ikään kuin linjattua. Jos itse eh, eh, olenkin puhunut ta- lu- luonnonmukaisuussertifiointijärjestelmästä, niin sen tarkoituksena on itse asiassa se, että saataisiin aikaiseksi mahdollisimman eh, yksinkertainen ja järjestelmällinen ikään kuin luettelo, joka pitäisi sisällä erilaiset vihreyttämis- tavat, jotka edesauttaisivat tilannetta, eivätkä missään tapauksessa monimutkaistaisi asiaa. Mielestäni tällainen ekologinen sertifiointijärjestelmä olisi mahdollisuus. Sen kautta meillä olisi mahdollisuus tehdä vihreyttämiskeinoista entistä joustavampia – Jotkut peräänkuuluttivat äh, tyhjentävää äh, luettelua erilaisista keinoista, mutta se lienee mahdotonta. Mielestäni tällainen joustava lähestymistapa ja myöskin äh, kompromissihakuinen lähestymistapa ovat nyt enemmän kuin tervetulleita. Jonkunlainen menu, luettelo voisi olla hyvä ajatus. On totta, että kompromissia tarvitaan jo tätäkin varten, mutta mm, jostakin on nyt lähdettävä liikkeelle. Asia on vaikea, mutta kun hyvää tahtoa löytyy, niin varmastikin ratkaisu löytyy ennemmin tai myöhemmin. Mutta niin kuin sanottu, toivon, että kaikki ryhtyvät nyt käsittelemään asiaa mahdollisimman käytännönläheisesti ja, ja itse ainakin suhtaudun kaikkeen optimistisesti. Kollegi, grazie. Grazie per... Hyvä, kiitos kaikille, kiitos keskustelusta. Me tulemme nyt järjestäytymään ja selvää on, että sihteeristö tulee auttamaan meitä todella paljon, kun yritämme systemaattisesti käydä läpi tarkastuksia, tarkistuksia. Vastuu on suuri, niin kuin tiedätte. Euroopan parlamentin kantaa odotetaan. Tässä on kysymyksestä Lissabonin sopimuksen mukana tullut yhteispäätösmenettelykysymys. Haasteet ovat suuret ja myöskin vastuu on suuri. Emme me halua nyt uudistuksia hinnalla millä hyvänsä, me haluamme hyvän uudistuksen. Sitten vielä seuraavat kokoukset 17.9. kello 15 ja 18.9. kello 9-18.30. Seuraavat kokoukset järjestetään tällöin. Kokous päättyy tähän. Minä pyytäisin nyt kuitenkin koordinaattoreita ja esittelijöitä jäämään saliin. Pidämme pienen 10 minuutin tauon.